So, uh, dear colleagues, good afternoon to everybody. Welcome to our... Hyvää iltapäivää. Tervetuloa iltapäiväkokoukseen. Meillä on yhteinen keskustelu parlamentin Afret-maiden delegaation kanssa, Maghreb-maiden delegaation kanssa. Ja olen erityisen iloinen, että meillä on tämä tapaaminen, jonka toinen puheenjohtaja on Mahreb-delegaation puheenjohtaja Ines Ajala Sender. Libian tilanne on erityisen kiinnostava meille ja, ja sihteeristö on päätänyt, että heti kun Libyan mennään, delegaationa Libian jäseniä lähtee mukaan niin ja niin kauan kuin meillä ei ole ensikäden tietoa, meidän täytyy kuulla EUn edustajat, jotka aika ajan Libiassa käyvät, ja on tärkeää käydä tämä yhteinen kokous. Ja briefaus 22. päivä ää, äh, ulkoasiain neuvoston Libia-keskustelusta olisi myös erittäin ajankohtainen. Toivottavasti herra Vincent Pikeen olko suhde rastasta UNHCR pesi anteeksi, että tänään he eivät voineet lähettää edustajia. Ja saatte taas sitä tietää UNHCRltä kokousasiakirjoista. kirjoista. Nyt Rova Ajala Sender lausuu johdantasanat ja hän antaa sitten puheenvuoron Vincent Piquelle. Suuret kiitokset puheenjohtaja. Aivan ensin halusin ilmaista osan ottomme Libyan äh, kansalaisten perheille, siviilien, jotka eilen joutuivat iskun uhriksi. Euroopan unioni äh, jatkaa työtä ja on täysin sitoutunut äh, maan äh, vakauden tukemiseen, aikansaamiseen ja tukemiseen ja siihen, että maan kansalaiset saisivat elää rauhassa ja vakaudessa. Tiedämme, että tilanne on tällä hetkellä vaikea, mutta tähän rauhan ja vakauteen olemme sitoutuneet ja myös tässä kokouksessa haluamme ilmaista todella paitsi osanottomme uhrien perheille myös ää, äh, solidaarisuutemme. Ähm, Maghreb-valtuuskunnan puolesta haluan äh, kiittää live-valiokuntaa siitä, että meillä on tilaisuus toteuttaa tämä yhteiskokous juuri Libyan tilanteesta. Tämän lisäksi kiitän eh, ulkosuhdehallinnon edustaja Herra Piketä, joka aina välittää, toimittaa meille erinomaisia tietoja. Ja nyt onkin hyvin eh, sopiva hetki kuulla, että mitenkä neuvottelut ovat edenneet ja mihin täytyy kiinnittää huomiota. Ja sitten tietenkin herra Ambrosi, joka hänkin usein on tarjonnut meille mm, tärkeitä tietoja ja siitä, mitä ongelmia ja haasteita muun muassa Libyassa on. Niin kuin tiedätte, ulkoasiainneuvosto 22. päivä puhui juuri Libyasta, mm, tilanteen vaikeudesta, hankaluudesta. Ja Ghazam Salami, joka on YK pääsihteerin erityisedustaja, teki yhteenvedon tilanteesta, poliittisen prosessin edistyksestä ja myös mahdollisuudesta pyrkiä aikaan saamaan uusi perustuslaki ja toimittamaan uudet vaalit. Ulkoministerit antoivat täyden tukensa erityislähettiläälle hänen tehtävässään ja sille, että pyritään tukemaan maata sovinnon aikaansaamisessa ja Euroopan unioni tukee ponnisteluita joihin YK on ryhtynyt vakauden aikaansaamiseksi ja samoin tuemme YK virastoja, jotka tekevät työtä muun muassa maahanmuuton ja pakolaisvirtojen suhteen. Ministerit samoin totesivat, että mm, työskentelyä, yhteistyötä lähtömaiden kanssa täytyy vahvistaa erityisesti Sahelin naapurialueella myöskin. Ja tässä meillä on ollaan hieno tilaisuus käydä yhteiskeskustelua Liben edustajien kanssa, mutta kaikkein kiinnostavinta on tietenkin kuulla vieraitamme, jotka kertovat viimeisimmistä uutisista, mitä tulee Euroopan unionin sitoumuksiin eh, Libyassa yhteistyöhön YK kanssa. Ja tietenkin kun Libessä ollaan, niin niiden ihmisten tilanne, jotka ovat maan alueella pakosalla. Kiitoksia. The floor is yours. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myöskin mahdollisuudesta ulkosuudenhallinnon osalta hieman kertoa siitä, miten ja millaisena näemme Libyan tilanteen. Olen valmistellut tekstin, jota käytän. Viimeisimmät tapahtumat, viimeisten päivien tapahtumat osoittavat, kuinka vähän hyötyä valmiiksi kirjoitusta teksteistä useinkin on kymmenisen päivää sitten. Ainoa toimiva maan kansainvälinen lentokenttä eh, Tripolin lähellä. Siellä ihmisiä kuoli myöskin eh, siviilejä ja viikoksi suunnilleen keskeytyi liikenne ja näin estyi myöskin yhteinen EU-missio. Eh, Amerikan Afrikan unionin ja EUn yhteinen missio, jonka piti sinne mennä. Ja Langasissa sitten hurja autopommi-isku, yli 630 uhria, kuolonuhria ja vielä enemmän loukkaantuneita. Ja tällä kaikella sitten huomattava vaikutus vakauteen ja turvallisuusilmapiiriin maassa. Ja eilen hurjat uutiset kymmenen henkilön tappamisesta oikeuden ulkopuolella. Kukaan ei vielä tiedä, kestä on kyse, mutta kuitenkin tällainen heukkoteloitus Libyan armeijan eh, Haftarin määräyksestä. Ja hän on etsitty henkilö kansainvälisen rikostuomioistuimen taholta nimenomaan sotarikostensa vuoksi, joita hän on aikaansaanut viimeisten kahden vuoden aikana. Ja kaikki tämä sitten omalta osaltaan saattaa johtaa muihin vastaaviin sortotoimiin. Ja ilmasto ja ilmapiiri todellakin on äärimmäisen kireä ja hankala ja turvallisuus ja turvallisuudesta vastaavat tahot ovat pirstaloituneet ja ilmapiiri erittäin epävakaa. Ja Libya ja muukin maailma tarvitsee tähän poliittiseen kriisiinsä jonkinlaisen poliittisen ratkaisun. Ulkosuhdehallinnon pitämä kokous maanantaina. Siihen hän osallistui myöskin Salame e, YK erityisedustaja. Ja hän sitten ulkoministereille esitti varsin kattavan e, yhteenvedon kokouksesta ja keskustelu oli ihan hedelmällinen. Nyt tästä vähän lyhykkäisesti teillekin. Tarkoitus oli tarkastella niitä e, päätoimia, erityisesti poliittista sellaista, jossa EU on mukana, kun Libyaa tuetaan. Ja tämä on varsin lähellä YK toimintasuunnitelmaa, jonka Salamei eh, esitteli eh, viime joulukuussa heti sen jälkeen, kun hänet oli nimitetty tehtävään. Ja suunnitelmassa tärkeimpiä kohtia ovat ensinnäkin eh, se, että pyritään pitämään maassa vaalit presidentin vaalit, myös parlamentin vaalit. Ja tämä on ilman muuta suuri haaste maalle ja hankala asia sikälikin, että puitteisto, köydellistä puitteistoa selvää ei ole olemassa, koska maassa ei ole kunnon perustuslakia, joka määrittelisi presidentin valtuudet ja joka toisaalta mahdollistaisi oikeudelliset järjestelyt sen määrittelemiseksi, miten presidentti toimessaan toimisi ja mitkä, mikä olisi sitten suhde hallituksen ja parlamenttiin. ja valmistelutyötä siis oikeudellista sellaista tarvitaan käytännön järjestelyjen lisäksi mutta kuitenkin rekisteröinti on käynnistynyt, se on hyvä asia. Herra Salame todellakin oli siinä mielessä optimistinen, että uskoi, että on mahdollista, että asia saadaan hyvän päätöksen ennen kuin takaraja umpeutuu. Ja toinen tärkeä asia, kun vaaleista puhutaan, ja kun mietitään vaaleihin liittyvää oikeudellista puitteistoa, on tietysti kansallisen konferenssin järjestäminen, jonka puitteissa herra Salamei toivoisi, että voitaisiin saada yhteen mahdollisimman laaja kirjo sidosryhmiä eh, poliittisesta eh, yhteisöstä ja taloudellisia toimijoita myöskin. Ja konferenssin päätarkoitus olisi saada mahdollisimman laaja poliittinen konsensus aikaan, joka takaisi sen, että sitten kun vaalit on pidetty, vaalitulosta myöskin kunnioitetaan ja eri poliittiset luokat tuloksen hyväksyvät. Ja todellakin tällaisen kansallisen konferenssin järjestäminen on varsin haasteellinen tehtävä ja herra Salamei aikoo tässä lähteä liikkeelle eh, järjestämällä ensin pienempiä järjestelykokouksia ja EU ja korkea edustaja todellakin aikovat tätä menettelyä tukea. Vain tällä tavalla järjestelemällä ja todellakin tukeutuen oikeudellisen puitteiston on tietysti paras olisi, jos perustuslaki saataisiin aikaan, mutta kuitenkin hyväksyttävissä oleva oikeusperusta ennen vaaleja on saatava aikaan, koska vain tällä tavalla voidaan ajatella, että saadaan aikaan eh, kestävä pohjainen poliittinen ratkaisu ja näin päästäisiin toivottavasti pois tästä nykyisestä kriisitilanteesta. Tämä on siis ensimmäinen skenaario. Ja sitten toinen, jota tarkasteltiin e, neuvostossa maanantaina, on hieman toisenlainen. Siinä makrotasolla katsottiin, että ihan hyviä ja hyviltäkin luvut näyttävät, että öljyn hinta on noussut, eli öljytulot ovat kasvamaan päin, ja tuotanto on ollut melko lailla vakaalla pohjalla noin miljoona barrelia per päivä. Ja näin ollen keskuspankki kyllä saa tuloja koko ajan ja varoja on olemassa. Mutta varoja sitten kuitenkaan ei riittävästi käytetä, eikä ainakaan käytetä toivotulla tavalla palkanmaksuihin ja hallituksen henkilöstön ja muihin vastaaviin. Suuri osa näistä varoista sitten kuluvat mutta varsin vähän äh, julkisiin palveluihin mm, ja ministeriöiden kautta, jotta sitten saataisiin myöskin kansalaiset hyötymään öljytuloista. Eli vaikka makroluvut ovat ihan myönteiset, voidaan todeta, että myöskin vaihtokurssikehitys on sellainen, jos toivomisen varaa vielä on. Voidaan kuitenkin todeta, että EU on nyt liittynyt niin sanottuun taloudellisen vuoropuheluun, joka on käynnistetty jo jokun aika sitten. EU ei ennen ollut mukana siinä, mutta viime viikosta alkaen myös EU on mukana ja on hyvä, että voimme näin kantaa oman panoksemme tähän keskustelun poliittisesta tilanteesta ja ratkaisusta. Eli tässä nämä talouden ja poliittiset seikat. Sitten vielä viimeisenä pakolaiskysymys. Se ilman muuta on yksi tärkeimmistä prioriteeteista, ei pelkästään kokonaisuudessaan EU-sta puhuttaessa, vaan varsinkin kun puhutaan sen korkeasta edustajasta. 2017 vuoden tilanne eh, oli sellainen, että voidaan katsoa, että edistystä on tapahtunut sikäli, että Euroopan rannikoille tulijoiden määrä väheni, kun puhutaan laittomista tulijoista. Myöskin merillä hukkuneiden määrä pieneni, mikä tietysti humanitaarista tarkastellen on hyvä. Ihmisiä pelastettiin meriltä enemmän kuin edeltävänä vuonna ja myöskin enemmän henkilöitä palautettiin Libyasta alkuperämaihin. Tässä taustalla yhteistyöohjelma, jossa UNHCR ja IOM ovat myöskin mukana, eli tuettu vapaaehtoinen paluu. No, ongelmia tietysti vielä on. Kaikkea ei ole saatu ratkaistua. Edelleenkin puhutaan suurista laittomien pakolaisten lukumääristä Libyassa. 600 000, noin suunnilleen on lukumäärä. Ja tämän lisäksi mahdollinen eh, eh, lisäongelma tästä saattaa syntyä. Ja tämän lisäksi sitten suuri määrä laittomista pakolaisista eh, on pidätetty näihin pidätyskeskuksiin Jotkut näistä ovat hallituksen alaisia, jotkut taas sitten ovat täysin epävirallisia, epämääräisten ryhmien ylläpitämiä. Näistä ei vastaa kukaan muu kuin nämä ryhmät itse. Ja tämä todellakin on suuri haaste, humanitaarinen haaste ja ongelma ihmisoikeuksia ajatellen. Ja korkeudesta on tästä asiasta ollut yhteydessä YK-järjestöihin ja myöskin Afrikan unionin edustajiin, jotta voitaisiin edes auttaa vapaaehtoisen paluun mahdollisuuden laajentamista myös näihin ihmisiin, jotka ovat pidätyskeskuksissa. Ja Libya toisaaltaan tulisi saada vakuuttumaan siitä, että ei enää tällä tavalla laittomasti pidätettäisi laittomia tulijoita. Siihenhän pyritään. Ja väliaikaisratkaisuja tarvitaan ainakin siten, että e, ainakaan humanitaarista syystä ei ihmisiä näihin pidätyskeskuksiin vietäisi. Ja sitten on tarkasteltu myöskin EUn, YK ja Afrikan unionin välistä task forcea ja Abidjan eh, Afrikan unionin kanssa pidetty marraskuinen huippukokous nosti asian esille. Ja sitten 14. joulukuuta eh, suunnittelukokous pidettiin Brysselissä. Ja tärkein elementti oli keskustelussa juuri tämä eh, tuettu vapaaehtoisen paluun ohjelman kysymys ja toinen sitten poliittisesti se, miten Libyan viranomaiset saada mukaan. Tästähän puhutaan koko ajan, mutta nyt todellakin toivottiin ja ajateltiin, että yhteisen mission puitteissa, joka siis YK EUn ja Afrikan unionin välisenä järjestettiin 22. päivä. Maanantainahan tämä oli tarkoitus siis järjestää tämä matka, mutta näiden lentokenttäiskujen vuoksi sitten jouduttiin tätä matkaa lykkäämään tulevaisuuteen. On ajateltu, että 20. päivä helmikuuta hujakoilla matka voitaisiin järjestää. Tässä nyt pääpiirteissä nykytilanne. Tärkeää kuitenkin on, että työmme pohjautuu yhteistyöhön YK kanssa. Sitä seuraamme tarkasti ja tärkeää olisi myöskin eh, saada näitä käytännön järjestelyjä yhdessä hoidettua. Kiitoksia herra. Kiitos yksityiskohtaisesta tiedosta. Ja herra Ambrosi. Thank you, Madam Chair. And, uh... Hyvää iltapäivää kaikille. Meidän näkemyksemme lyhyesti ja kerran mitä aiomme tehdä läheisessä yhteistyössä erityisesti EUn ja joidenkin EUn jäsenvaltioiden kanssa. Ottaen huomioon ja aina muistaa turvallisuustilanteen joka juuri hahmoteltiin. Ja se on koko ajan tässä päällä ja sillä on vaikutus siihen, toteutammeko me mandaattiamme vai emmekö. Meillä on kolme kohderyhmää Libiassa – ja nämä kolme luokkaa ovat yhteydessä. Ensinnäkin paikalta siirtyneet libialaiset, noin 180 000 libialaista, jotka ovat paikaltaan siirtyneitä. Tämä määrä onneksi laskee. Se vakaasti, mutta ei kun nopeasti, on vähentynyt viime kuukausina. Koska, ja nyt siirryn toiseen kategoriaan. Noin 335 000 aikaisemmin paikalleen. Paikaltaan siirtynyt ihmistä on päättänyt palata Libiaan ja pyrkinyt uudelleen rakentamaan Pärstöön, koska Libian paikaltaan siirtyneet, se, että heillä on mahdollisuus palata kotiin ja kyetä hyväksyttävällä tavalla harjoittamaan elinkeinotoimintaa on tärkeää että maan ja sen poliittisen prosessin tuen kannalta. Kolmas ryhmä on maahanmuuttajat. Me olemme rekisteröineet noin 620 000. Tämä tilanne on sellainen, että emme me välttämättä kykene kaikki Irakin, Libian kolkkiin. Emme voi sanoa, että 630 000 on koko väestö. Oma arviamme on noin 800 000 maahanmuuttajaa, ehkä vähän enemmänkin. Mutta tuon verran me arvioimme Libiassa olevan vähän kaikkialla maassa. Suuri osa heistä, yli 50 prosenttia, tietojemme haastattelujen perusteella ovat selkeästi kertoneet, on, että heidän ensimmäinen aikomus, kun he lähtivät kotoa, oli tulla Libiaan työskentelemään. Libia on ollut tyypillisesti työpahansa maahanmuuton maa. Ja se on pitkälti pysynyt pystyssä siirtotyövoiman pohjalla. Ja niin erikoista kuin se kuulostaakin, se on maahanmuuttomaa useimmille Saharan allepuolisen Afrikan ihmisille. Eli heillä ei ole aikomusta ylittää Välimerta Eurooppaa. Tämä on kakkosvaihtoehto, joka tulee mieleen, jos ja kun sitä, mitä he Libiasta esivät ei löydy. Siksi on entistä relevantimpaa vakauttaa eri yhteisöjä Libiassa. Silloin me varmasti vähennämme tätä toissijaista Euroopan pyrkimistä. On ollut hyviä uutisia. varsin synkkän kokonaistilanteen lisäksi. Ensinnäkin painottaisin, että joka kuukausi libialaisten paikalta siirtyneiden ihmisten määrä, joka palaa kotiin ja jää kotiin, on kasvanut koko ajan. Se on, trendi on jatkuu. Tämä antaa viitteen, että ainakin osat maasta vakiintuvat, vakaan, ovat riittävän vakaita, että ihmiset jäävät sinne. Tämä on tärkeää ja tätä täytyy vahvistaa. Menteisiltisiä on myös se, että välimäärän ylittävien määrien niin ihmisten määrää on laskenut viime kuukausina. Tämä on myönteinen uutinen, mutta tässä on ongelmallisia piirteitä. Koska maahanmuuttajien ihmisoikeuksien täysi kunnioittaminen Libiassa ei ole täysin taattua. Eli saapuvien määrä, kuolevien määrä Välimerellä on laskenut, vähemmän pelastuksia. Mutta kielteisen aspektina ovat ihmisoikeuksien kunnettaneet kokonaan, mikä on ollenkaan riittävää mitä täytyy parantaa ehdottomasti. Sen parissa täytyy tehdä enemmän työtä, saada viranomaiset enemmän mukaan ja pitää huolta siitä, että he kunnioittavat perusstandardeja. Että kohtelevat maahanmuuttajia, mutta ei ainoastaan maahanmuuttajia oikein. Ja tästä pidätyskeskuksiin joka on ollut osa Afrikan unionin, Euroopan unionin ja YK välistä sopimusta Abidjanissa, jossa pyrittiin nopeuttamaan, lisäämään ää, äh, palauttamisia pidätyskeskuksista, jotta niiden liikakansoitus laskisi. Ja näin ainakin osittain parannettaisiin oloja. Näissä keskuksissa olemme nähneet CNN videoita ja raportteja ja muuta – ja muuta tietoa, joka kuvaa hyvin selkeästi, minkälaiset olot näissä pidätyskeskuksissa on. Ja pakko sanoa, että olen työskennellyt lähes 30 vuotta alalla ja olen ollut pakolaisleirissä vähän kaikkialla maailmassa. Tämä on sellaista, mitä olen tuskin koskaan missään nähnyt. Sen tilanne on niin huono kuin voi kuvitella. Ajatelkaa, 400 ihmisen, ihmisen pidätyskeskusta, jossa on 1800 ihmistä ja neljä vessaa. Siinä koko juttu, ja tämä on vain yksi piirre. me kaikkemme keskusten tyhjentämiseksi. Niiden tyhjentäminen vaati päätöstä Libyan viranomaisilta, että ne lopettaisivat tämän pidätyskeskusjärjestelmän. Ne eivät ole suostuneet siihen. olemme lisänneet kotiin palaamista, mutta järjestelmä on ihan olemassa. Ja on todennäköistä, että sinne että lisää maahanmuuttajia pidätetään ja tuodaan pidätyskeskukseen. Abidjanin huippukokouksen aikana väestö oli noin 20 000 Sabrattan taistelujen vuoksi, joka lisäsi pidätettyjen nykyväestö on lähempänä 800 000. Valtavasti pyrimme palauttamaan ihmisiä mahdollisimman nopeasti pidätyskeskuksista kotiin. EU-kumppanuus Libyan palauttamisessa ei merkitse palauttamista, vaan myös tukea maahanmuut erityisesti ihmisten uudelleen integrointi on haastava aina. Ja tässä tapauksessa on, määrä on kasvanut huikeasti alkuperäisen sen suunnitelmaan verrattuna. Aluksi katsottaja olemme palattaneet 19 000. Eli palatuksia on paljon enemmän kuin ennakoitiin. No, hyviä uutisia. Olemme ihmiset hirveästä tilanteesta päästäneet, mutta tämä on monimutkaista, koska täytyy pitää huolta, että toisella puolella me siihen menee aikaa. Asiat jossain määrin paranevat. Kaksi näkökohtaa vielä ja sitten mielelläni vastaan kysymyksiin. sitten yhteistyö on ollut tärkeitä Libian tärkeitä seutuja. Se on vaikuttanut kovasti maan vakauteen tai epävakauteen. Kaikki mitä voidaan tehdä sosiaalisen koheisen ja vakauden lisäämiseksi ja kaikki työ, mikä tehdään paikasta johtajien ja tämä on myöskin alue, millä monet paikaltaan, sisäisesti paikalta siirtyneistä ihmistä palaa. Ja alueen vakauttaminen merkitsee sitä, että ihmiset palaavat, voivat olla tavallisemman säännöllisen elämän. tämä vaihtoehtoja heillä on tällä alueella. Sitä epätodennäköisempää, että he jatkavat pohjoiseen ja missä he päätyvät sitten ihmiskaupan harjoittajan käsiin tai, tai muuten kriittisiin tilanteisiin partiohjelma Etelässä, joka oli Sabassa. Etelä-Libanissa heidät kidnappattiin, heitä pidettiin vangittuna kolme päivää ennen kuin heidät vapautettiin paikallisten johtajien ja vain uutisia. Mutta hyvä uutinen oli, että paikallisjohtajat neuvottelivat vapauttamisesta kertoo, että YK tekee hyvää työtä ja halusivat jatkaa sitä. Sitten lopuksi ihmiskauppa ja salakuljetus. Orjuudesta ja ihmiskaupasta. Se tapahtuu muuallakin maassa, vähän siellä täällä, ja ainoastaan pidätyskeskuksista. Raportti on ollut raportteja myös oikeusjärjestelmä, ää, oikeusjärjestys valitsee vain osittain, jos ollenkaan. Mutta se vaatii huomiota ja kansainvälistä yhteistyötä, myös poliisiyhteistyötä, tutkintayhteistyötä, koska me tiedämme näitä bisnestä kaikkialla maailmassa, mukaan lukien Euroopassa, on pankkitilit kaikkialla maailmassa, myös Euroopassa – Tätä tämä tehokkaasti ihmiskauppaa vastaan tuossa maailman osassa. On olennaista käydä tuloja luovaa toimintaa osissa Libyaa Saamme kolhuja järjestelmään, jos kansainvälinen yhteisö ja johtajat ovat jossain muualla kuin Libiassa. Kiitoksia. Thank you very, very much, Mr. Ambrosi. Kiitos, Sir Ambrosi oikein informatiivista. Yksi kollega haluaa puhua. Jos haluatte muut kysyä, niin tehkää niin Rovergia. Kiitos. Olen sitä parlamentin jäsenistä, joka on ollut Libiassa Libe-valiokunnan. se, sitä vahvistaa kaikki se, mitä me näimme paikan päällä joita me kuulimme erityisesti en tälle muualla. Ja sitä mitä kansainväliset järjestöt ovat meille sanoneet, että olet pitkään Libyassa. Libyassa on maahanmuuttoperinne. Ja sitä ei, ei, ei nyt ole häirinnyt, jos näin uskallan sanoa. Ikään kuin Libyassa olisi vakaa hallitus, joka hallitsisi ma- maaperää. Tunni, miten me käymme vuoropuhelua ja tehdä päätöslauselmia tämän tilanteen vallassa. Tämä pätee myöskin oikeuslaitoksen ulko suurimmalta osin limen viranomaiset tai niin sanotut viranomaiset eivät hallinnoi niitä. Lisäksi tila kansainvälistä väestöä. Heillä on limeläistä henkilökuntaa, joka elää kentällä satajoukkojen alueella satajoukoista myytinsä kalliimmalla. Enkä tiedä, vakauttaako tämä. Haluaisin ymmärtää ajatellen esitettyjä lukuja. Mitä varma te olette siitä, että pidetään määränässä missä kulkee Tämä koskee elinolojen paranemista, missä tämä on tärkeä, iso asia, mutta Libia tuntien ei kukaan aidosti kontrolloi äh, tätä aluetta muuta kuin paikalliset heimot, jos tätä ilmaisua voi käyttää. Ja sitten rahoituskysymys. ihmiskaupassa Euroopassa. Mitä Eurooppa tekee tälle? Koska paras keino käydä tätä vastaan on käydä hermokeskuksen kiinni, eli rahoitukseen. Pikku... Questions, you got plenty of questions <laughs> uh, try to be short. Lyhyesti. Mm, pari korjausta sanoisin. Tarkennusta Joulukuusta meillä on Libyassa ollut kansainvälistä henkilöstöä kentällä, samoin UNHCRn henkilöstöä kuusi molempia ja sitten meillä on myös kolmannen osapuolen välittäjien kautta lähettäneet kansainvälistä henkilöstöä. Näin siis mm, hallinto hoidetaan äh, toisen menettelyn kautta joustavuuden aikaansaamiseksi, koska YK on eh, viime viikolla eh, siellä juuri siepattiin mm, kansainväliseen henkilöstöön kuuluva henkilö. Ja kun me puhumme ja minä puhun pidätyskeskuksesta, niin tarkoitamme eh, hallituksen hallinnoimia tavalla tai toisenlaisia ihan yksityisiä pidätyskeskuksia, joiden sijaintia emme tiedä, emme tiedä paljonko niissä on ihmisiä, emme tiedä kuka ne omistaa, meillä ei ole mitään tietoa niistä. Mm, tiedämme, että ne ovat olemassa, mutta ne eivät ole mm, osa diskurssia, kun me puhumme pidätyskeskuksista, koska niistä meillä ei ole tietoa. Joukkojen Äh, hallitsemia ja niin kuin mainittiin, jotkut puoli äh, sotilaalliset joukot kuuluvat itse asiassa sisäministeriön alaisuuteen. Eli tämä on äh, hieman sekavaa mm, Esy näihin virallisiin pidätyskeskuksiin. Teemme päivittäin työtä niissä. Näin ollen meillä on aika hyvä käsitys siitä, moniko ihminen niissä on pidätettynä tällä hetkellä. Ja sitten eh, ne, jotka palautetaan kotiin, niin me huolehdimme heidän eh, kotiin palaamisesta polista kotiin. Siksi nämä numerotiedot, joita teille kerroin, ovat kyllä aika tarkkoja. Tässä nämä tarkennukset, korjaukset, kaikki muu mitä sanoitte piti täysin paikkansa ja tämä on juuri tämä meidän dilemmamme päivittäisessä työssämme. YK kannalta voidaan sanoa, että me olemme Libyassa toteuttaaksemme teillä teemme mitä tahansa tai kaikkemme vähentääksemme libyalaisten ja myös maahanmuuttajien kärsimystä, mutta ei tietenkään ole mitään selkeää auktoriteettia, joka täysin valvoisi tilannetta ja huolehtisi siitä, että puolia on hyvin monia, jotka siis ovat vastuussa näistä alueista, joilla me työskentelemme, vaikkapa nyt sitten pidätyskeskuksista. Tämä on ongelma, mutta ainut tapa, jolla olemme tätä ongelmaa, tätä haastetta voineet kohdata, on käydä jatkuvaa vuoropuhelua kaikkien toimijoiden kanssa voidaksemme toteuttaa humanitaarista tehtäväämme. Tämän mennessä tässä olemme onnistuneet ainakin äh, tiettyyn rajaan nopeaa. Meillä on äh, tällainen yhteisöhallintokomitea, johon kuuluu heimojohtajia, äh, vanhempia ja myös aluejohtajia. Ja näiden yhteisöllisten aluekomiteoiden tehtävää on yhdessä istua saman pöydän ääreen meidän kanssamme taikka vaikkapa kaivon, kaivaminen veden saamisen helpottamiseksi tai mitä tahansa. Tärkeää on se, että näin voimme toteuttaa mikrotoimia, jotka ovat hyödyllisiä yhteisöille ja jotka yhteisöt itse ovat tähiä tai mitä hyvänsä. Näin nämä yhteistyö näiden tahojen kanssa on vahvistunut viime aikoina ja parantaa osaltaan sitten sosiaalista yhteenkuuluvuutta eri yhteisöissä. On todettu, että hallitusta ei ole valvottu Libyan alueella. Voin yhtyä siihen, mitä tässä todettiin asiasta. Eli olet yhteydessä tähän ainoaan varsinaisesti hyväksyttyyn hallituksen ja katsomme, mitä se voi tehdä ja saada aikaan, mutta järjestää eh, koulutusta maan viranomaisille sen suhteen, kuinka hallinnoida kysymystä liittyen laittomaan maahanmuuttoon ja siihen kytköksissä oleviin ihmisoikeuskysymyksiin. Nämä ovat keskiössä eh, koulutus- ja kapasiteettomaan maahanmuuttoon ja siihen kytköksissä oleviin ihmisoikeuskysymyksiin. Nämä ovat keskiössä eh, koulutus- ja kapasiteetin rakennushankkeissamme. Ja niin kuin todettiin, tämä vaikuttaa myös siihen, kuinka voimme toimia, mm, kun halutaan parantaa tilannetta pidätyskeskuksissa. Kaikkihan ne eivät ole hallituksen alaisia ja valvomia. Tiedämme, että niin kuin täällä todettiin, muitakin on, mutta me emme niihin pääse. Ainakaan jos tässä äh, noudatetaan äh, alueellisen suvereniteetin perusperiaatetta, ja niinhän on tehty. Paljon on tehty, mutta jos halutaan kunnollinen ratkaisu tähän kysymykseen, olisi saatava vakautettua poliittinen tilanne maahan. Tarvitaan rauhansopimus ja se, että laillinen hallitus saadaan aikaan, joka pystyy sitten hallinnoimaan maan eri alueita ja kokonaisuudessaan hallinnoida maata ja toisaalta yhtenäistää myöskin eh, sotilaskoneisto. Mutta tämä on tietysti helppo nyt näin mennä tässä vain sanomaan, mutta käytä ja toisaalta yhtenäistää myöskin eh, sotilaskoneisto. Mutta tämä on tietysti helppo nyt näin mennä tässä vain sanomaan, mutta käytä ja saankin aikaan rahanpesumenettelyn ensinnäkin tällainen watchlist on olemassa korkean riskin maista. Ja tätä sanktiokeskustelua nyt New Yorkissa käydään. Mutta kun sitä nyt YK-tasolla käydään, katsoisimme Taulin ja eteläisen eh, maan osan yksiköihin. Ja sitten kun tarkastellaan henkilökuntaa, EU-delegakunta eh, on käynyt Tripolissa ja käy siellä mm, päiväselti noin keskimäärin kerran viikossa. Ja ajatus. Very interesting. Kiitos, herra Piketty Ambrosi. Kiinnostavaa tietoa. Ja nyt pyydän ravas. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Suuret kiitokset. Lopuksi halusin vain todeta, että nämä kaksi puheenvuoroa ja sitten vielä vastaukset, jotka täydensivät niitä. Ehkä voivat saada meistä hiukan optimistisempia kuin tähän saakka olemme olleet. Eli kyllä vuoropuhelu nyt ainakin on käynnissä ja maanjohtajilla on mm, jonkinnäköisiä tulevaisuuden visioita maan tulevaisuutta silmällä pitäen ja ehkäpä näin voisimme sitten vaikka tuo valo olisikin hyvin pitkän tunnelin päässä, niin kuitenkin valonpilkahduksen siellä nähdä. Tätä varten tietenkin täytyy toimittaa valeja ja niin edelleen. Haluan kiittää Ambrosiota ja Piketä äh, siitä, että he kuvailevat meille tätä tilannetta. Kyllähän äh, tilanne maassa on äh, ihan kauhea, kauhea ja on hyvä, että nyt pyritään sitä pauttamaan esimerkiksi mahdollistamalla se, että sisäisesti siirtymään joutuneet palata koteihinsa ja että tällaiset paikalliset yhteisöjen vuoropuhelut saadaan käynnistymään. Ja, ainut asia, mikä minulle nyt ehkä jää hiukan kysymys merkiksi, on rahanpesu. Euroopan unioni ja Euroopan parlamentti mitä tulee näihin rahanpesukysymyksiin, ovat tehneet, olemme yhteistyötä tehneet esimerkiksi Sveitsin kanssa saadaksemme tietoa tileistä, joilla oli varoja, jotka oli siirretty esimerkiksi diktaattorin toimesta Sveitsiin. Ja kun meillä nyt on niin paljon tiedustelutietoa ja kaikennäköistä kyber kykyä, niin luulisi, että voitaisiin kuitenkin pyrkiä saattamaan entistä tehokkaammin vastuuseen ne, jotka tämän äh, inhimillisen tragedian äh, ovat aiheuttaneet. Ja ainakin meidän tulisi pyrkiä siihen, että kaikki libyalaiset äh, sidosryhmät pääsisivät osallistumaan maan rakennustyöhön. Täältä Euroopasta käsin meidän ei tule päättää, kuka on hyvä ja kuka on paha, kenellä on oikeus osallistua jälleenrakennukseen, ei vaan me emme missään nimessä poliittisista syistä voi lisätä vielä öljyalaineille. Kiitos. Kiitoksia, Rova Sender. Kiitos esityksestä. And uh, uh, Myöskin mitä tulee tietoihin ja toisaalta ylipäätään tämän yhtiön toimintaan. EU-lainsäädännön mukaan kolmannen maan eh, korkeampi tuomioistuin tai viranomaiset, niin kuin tässä tapauksessa Yhdysvallat haluaa saada suoran yhteyden tietoihin tai niiden saatavuuden, vaan tietosuoja-asetus on voimassa ja se selvästi toteaa, että oikeusperustan on löydyttävä EU-lainsäädännöstä tai sinistä kansainvälisistä sopimuksista, jotka ovat voimassa jäsenmaiden ja eh, Yhdysvaltojen ja EU ja Yhdysvaltojen välillä eli vastavuoroinen oikeusavun. Sorry that this... Anteeksi. Parlamentin työ vaatii meiltä usein tätä, että syöksähtää keskustelun pyydän anteeksi tälle myöhässä. Mutta tulee AKT-kokouksesta, joka on myös tehtäviä. Microsoftin suhteen keskustelimme tässä äskettäin juristien kanssa, jotka ovat erittäin hyvin perehtyneitä yksityisyyteen ja kansalaisten perusoikeuksiin. Ja siihen, että niitä, jotkut tärkeimmistä kumppaneista eivät kohtele niitä vastavuoroisesti. Ja meillä on tässä tilanne, ja Yhdysvaltain oikeusministeriö pakottaa Microsoftia luovuttamaan dataa, joka on Yhdysvaltojen alueen ulkopuolella EU-maassa, Tämä koskee Euroopan kansalaisten yksityisyyttä, joka meitä Euroopan kansalaisena huolestuttaa ensinnä voi vedota Euroopan kansalaisten per, perusoikeuksia. Me välitämme niistä, olemme kehittäneet niitä tietosuojapaketin hyväksymisen muodossa, mikä on merkittävä edistystä. Ja toisekseen kansainvälinen oikeus, mukaan lukien perinteistä kansainvälistä oikeutta. Kysymys on sen maan oikeuden noudattamista, jossa viranomainen harjoittaa tehtävien ja oikeusvaltio ja oikeastaan kelpoisuuden suhteen määräyksenä määräävä on se, missä viranomainen toimii, eikä se, missä yritys on rekisteröitynyt. Ja siksi tämä juttu on kiinnostavaa. Hän pitäisi seurata sitä tarkkaan. Meillä on ollut vastavuoroisuutta mukaan lukien sanoin, että jos, jos eurooppalainen tuomari haluaisi tästä dataa Yhdysvaltojen alueelta ilman, että Yhdysvalloissa jotain sanomista, en usko, että näin voi käydä. Ja sitten lopulta taustan epävarmuus, joka syntyy EU-tuomioistuimen päätöksiä joka koskee näitä Atlantin ylistäviä sopimuksia tiedonsiirron suhteen eh, tuomioistuimen Digital Island päätös, joka totesi, että niin sanottu Privacy Shield ei ollut pätevä, oikeudellisesti pätevä. Ja sitten Safe Harborin suhteen samanlainen päätös sillä merkitystä, koska, koska jotkut no, noissa noista sopimuksista vaikuttavat jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, kun ne olivat voimassa. Ja meidän täytyy tarttua näihin kysymyksiin. Me keskustelemme juridista kysymyksistä, mutta meillä on poliittinen listalla on myös teihin, herra Albrecht. Sen tämä Enni